Totesin teille, että puolalaisen, Puolan kansalaisen asianajaja on pyytänyt Marek-Henrik Mikalskin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaisesti puhemieheltä ja tämä pyyntö toimitetaan oikeusasiain valiokunnalle. valiokunta on herrat Angurakis, Tanellis ja Angurakos